Okay, colleagues, now, as I said, on item 25 of the DEVE committee. Kollegat, kohta 25 käsitellään yhdessä Inta-valiokunnan kansainvälistä kauppaa käsittelevän valiokunnan kanssa. Eilen jo totesin, että tällä viikolla käsittelemme lukuisia ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Vietämme ihmisoikeuksien viikkoa, teemaviikkoa, ja samaan aikaan vietämme myös yleismallisen ihmisoikeusjulistuksen 70. vuosipäivää. Aiheena ovat monikansalliset yhtiöt ja muut liikeyritykset sekä ihmisoikeuksia koskeva YK-sopimus ja mikä nykytilanne onkaan. Ulkosuhdehallinto kertoo meille viimeisimmistä neuvottelukierroksen tapahtumista, kun kyse on nimenomaan monikansallisista yhtiöistä ja muista liikeyrityksistä. Me tiedämme, että kehitys on lähtenyt liikkeelle vuonna 2014. Sitten on mandaatti laatia sitova väline, jotta ihmisoikeuslainsäädäntöä kunnioitettaisiin myös monikansallisten yhtiöiden toiminnassa. Neuvot neuvottelut etenivät viime kuussa ja haluaisimme nyt kuulla, mikä on ollut EUn viesti näissä neuvotteluissa. Aihe on tärkeä, sillä parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman 4. päivä lokakuuta. Päätöslauselmassamme pidimme tervetulleena näitä hallitusten välisiä neuvotteluja ja vetosimme EU-hun ja jäsenvaltioihin, jotta todella luodaan rakentavat puitteet näille neuvotteluille YK avulla, jotta saamme sitovan sopimuksen aikaiseksi. Tämä ikävä kyllä ei ole ollut jäsenvaltioiden näkökulma. Olisikin mielenkiintoista kuulla, mikä on ulkosuhdehallinnon näkemys neuvottelutilanteesta. Luisa Raaga ihmisoikeusyksiköstä ulkosuhdehallinnosta on paikalla, mutta Bent Lange saa ensin puheenvuoron. Äh, äh. Kiitos Linda. Niin Totta kai ajattelen arvoperusteista kauppaa. On hyvin tärkeää, että yritysten vastuu ja se velvoite, joka neillä on toimia huolellisesti, tämä liittyy lainsäädäntöön, jota on hyväksytty EU-ssa. Esimerkiksi mineraalia koskenut lainsäädäntö oli hyvin askel tähän eteenpäin. Myöskin uusi raportointi, säännös tätä koskeva myöskin puutavaraa koskeva asetus, joten meillä on selkeä viesti, mitä tulee velvoitteisiin, joita yrityksillä on. Ja ajattelen tilannetta, jossa on yhä enemmän globaaleja arvotuotantoketjuja, on hyvin tärkeää, että me kiinnitämme myöskin huomiota tähän osaan kauppaa, mikä keskity pelkästään alueelliseen kahdenvälisiin kauppasopimukseen. Odotamme mielenkiinnolla, mikä on viimeisin kehitys. Yes. Kiitos ulkosuhdehallinto, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos ja kiitos mahdollisuudesta ehm, kertoa tästä tärkeästä asiasta teille. Ja haluaisin ensinnäkin kiittää teitä tuesta, jonka olemme saaneet, jotta saadaan todellakin vahva ääni ihmisoikeuksien osalta oikeudellisesti sitova sopimus ollut, tai esittelin sen lokakuun täysistunnossa, en nyt lähde sanottua toistamaan, mutta kansainvälinen työryhmä kontui Genevessä 15.10. ja Euroopan unioni totesi, että sitoutuminen on rajallista ja todettiin yleisessä ilmaisussa, mitkä ovat vaikutukset ihmisoikeuksien osalta, ja oltiin huolessaan sisältöpuoleen sikäli, että nyt ensimmäistä kertaa sopimus oli esillä, ja toisaalta myöskin kommentoitiin prosessia, ja sitten loppujen lopuksi varmaan liittyen tähän itse sopimukseen. Kaiken kaikkiaan kuitenkin se, miten keskustelukierros järjestettiin, sai myönteisen vastaanoton verrattuna aikaisempaan, koska saatiin uusi johtaja, mutta edelleenkin oltiin hieman äh, ihmeissään tästä sisällöstä ja myöskin menettelytavoista. Esimerkiksi kaikkia yhtiöitä ei ole otettu mukaan, vaan ainoastaan rajat ylittävät toimet on tässä huomioitu, eikä myöskään lähdetä liikkeelle YK perusperiaatteista, eikä näihin ohjaaviin periaatteisiin edes teksti viittaa millään lailla. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että eh, muut eh, korvausmerosot kuin oikeusteitse haetut puuttuvat, eikä todellakaan ole huomioitu näitä perusperiaatteita. Mitä tulee sitten itse prosessiin meiltä, eh, toivet toivottiin eh, avointa eh, kokousten johtoa, jaettua sellaista, jossa lähdettäisiin liikkeelle esimerkiksi jota muista kansainvälisistä työryhmistä on saatu. Ja tämä käytännössä olisi tarkoittanut sitä, että päätöslauselma, johon tämä prosessi pohjautuu, olisi pitänyt uusia, mutta näin ei kuitenkaan edellisessä ihmisoikeusneuvostossa tehty. Monet toivat esiin saman näkemyksen kuin jonka EU esitti, ja nyt sitten odottelemme, kuinka asioissa edetään ja tulevatko nämä esittämämme huolet huomioiduksi seuraavassa versiossa, joka esitetään ensi vuoden kesäkuussa. Ja vielä lisäseikka, joka on myös ollut esillä parlamentissa, Eli ongelmana on se, että tässä ei ole riittävää rakennetta. Yhdysvallat, Kanada, Singapore, Kanada, Australia, Norja eivät olleet paikalla. Ja mukana olleistakin vain 27 käytti puheenvuoron, vaikka keskusteluja jatkettiin viikon verran. Tällä hetkellä käymme läpi neljännen istunnon tuloksia ja jos tämä johtaa paremmin yhteisiin pelisääntöihin yritysten osalta ja toisaalta korvauksin uhreille. Olemme kuulleet eri sidosryhmiä, myöskin liikemaailman edustajia, ja nyt pyritään selvittämään myös teidän kauttamme, mitä mieltä te olette tästä itseprosessista ja toisaalta sopimuksen sisällöstä. Toteaisin vielä, että Yhdysvalloilla on kuitenkin vahva tilasto siitä, miten näitä eh, sääntöjä ihmisoikeuksiin liittyen sovelletaan ja on käytössä myöskin kansallisia toimintasuunnitelmia ja eurooppalaiset yritykset ovat nyt ryhtyneet näitä perusperiaatteita soveltamaan eh, yksipuolisesti. Ja on lainsäädäntöä, johon on viitattu esimerkiksi eh, puuala-asetus ja tietojen esitys, direktiivi. Ja näillä kaikilla pyritään yhtiön vastuuta ja toimintatapoja parantamaan, mutta silti töitä on jatkettava, jotta nämä ihmisoikeuskysymykset saadaan paremmalle tolalle ja myöskin korvauskysymykset hoidettua. Ja on tärkeää saattaa toimijat samalle lähtöviivalle ja kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälisiä standardeja noudatetaan. Eli tässä oma alustukseni, jos on kysymyksiä, niin mielellään vastaan. Kiitos. Jude, olkaa hyvä. Thanks very much. Kiitos, Linda. Minä puhun omasta puolestani, mutta myös erään kollegani puolesta, eh, edustaja Rodriguez Venieron puolesta, joka ei pysty olemaan tänään läsnä. Parlamentissa me hyvin voimakkaasti yli puoluerajojen pyrimme viemään lävitse asiaa. Mainitsit, täällä mainitsit alusta tämä täysistunto, joka hyvä, 90 hyväksyttiin 4. Äh, lokakuuta, mutta Inma ja monet muut parlamentin jäsenet eri ryhmistä ovat käynnistäneet parlamentin sisäisen kampanjan, jossa parlamentaarikot äh, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla loisivat eurooppalaisen kampanjan, joka pyrkisi saamaan aikaan tällaisen sitovan sopimuksen. Nimittäin perustavanlaatuisesti me tunnustamme, että emme voi jatkaa toimintaa vanhaan malliin ja että tarvitsemme kattavat puitteet, joissa voidaan ottaa huomioon eri palaset, joita on sektorikohtaisesti tai maantieteellisesti, jotta saadaan johdonmukaiset puitteet kansainvälisellä tasolla ja YK on perustavanlaatuiset ohjaavat periaatteet ovat hyviä, mutta ne eivät ole riittäviä. Jos vapaaehtoiset aloitteet olisivat riittäviä, eläisimme maailmassa, jossa liiketoiminta ja ihmisoikeudet todennäköisesti säädeltäisiin kansainvälisellä tasolla, mutta tällaiset vapaaehtoiset aloitteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, joten – me parlamenttina olemme sitä mieltä, että pitäisi olla ehdoton due diligence-periaate, kun on kysymys konfliktimineraalista tai metsätalouden tuotteista. Ja siksi nämä sitovat sopimukset on hyvin turhauttavaa, että olemme tällaisessa umpikujassa, josta on sanottu, että me tiedämme, että ongelmat, jotka liittyvät prosessiin, kontekstiin, ovat olemassa, sisältö ovat olemassa ja on tilaa käydä keskustelua, mutta varmastikin huomaatte, että tukea myöskin. Tästä talosta löytyy monille muille huolenaiheille, eli sille, mikä voisi olla tällaisen sitovan välineen vaikutusala, mitä siihen pitäisi sisällyttää. Mutta kun me olemme nyt tässä umpikujassa, jossa ei ole antanut valtuutta toimia asiassa, emme voi käynnistää todellista toimijoiden välistä keskustelua siitä, mitä YK sisällä tapahtuu. Ja puhun siis omalta puoleltani tässä osin kun tämä on todella uskomattoman turhauttavaa parlamentin jäsenille, koska me tiedämme, että keskustelua käydään. Eri maat eri puolin maailmaa ovat ottaneet asian kantaa. On äh, ollut tällainen nollavero, joka on esillä. Voisimme puhua, sanoa siitä, miten me näemme, miten me suhtaudumme, mitä siinä on mitä hyväksymme, missä voisimme rakentaa liittoutumia ympäri maailmaa. Haluaisin kuulla teiltä, en nyt tässä vain käytä tällaista pitkää puheenvuoroa, mutta on myöskin kysymys. Haluaisin kuulla, mikä on konkreettinen aikataulu saada sellainen tilanne aikaan, jossa EU pystyisi tällaisella rakentavalla tavalla osallistumaan neuvotteluihin. Minusta näyttää nimittäin siltä, että olemme tulleet sellaisen ajanjakson päähän, jossa voimme istua kokouksissa Genevessä tai jossain muualla ilman, että hyväksymme selkeän neuvotteluvaltuutuksen. Tämä talous, talo on ollut tässä aivan selvä. Kahdeksan päätöslauselmaa on hyväksytty kaksi euro latinalaisamerikkalaisesta yleiskokouksesta on hyväksytty myös. Joten mitä me tarvitsemme, jotta päästään seuraavaan vaiheeseen, on nyt tässä. Ja mikä tästä tekee vieläkin turhauttavampaa on se, että me näemme, miten paljon on toimielinten toimielin sisäistä energiaa, jota käytetään komissiossa, parlamentissa ja ulkosuhdehallinnossa neuvotteluihin, jotka koskevat monenkeskistä investointituomioistuinta. Siis energiaa käytetään sitten kumppaneihin, jotka ovat kehittyvistä maista, koska me tuemme kehitystukea, mutta ne on 20 maata, jotta ne saataisiin mukaan neuvotteluihin niin, että mä olisin pelkästään rikkaiden miesten kerho, jossa keskustellaan investointien suojasta monenkeskisessä eh, investointisopimuksessa. Me olemme pyrimmekin huolehtimaan monikansallisten yritysten suojasta, mutta yhteisö, joita koskevat nämä toiminnat, joita harjoittavat monikansalliset yritykset myöskin valtiolliset yritykset, nuo ihmiset, ihmiset eivät ole edustettuina meidän toimissamme kansainvälisellä tasolla ja se minusta on sellaista, mitä ei voida hyväksyä. Meidän pitäisi ajaa sitä, että Euroopan unioni ajaisi ihmisen oikeuksia ja sääntöjä yritystoiminnalle. Ja ennen kuin teemme näin, emme saa yleisön luottamusta Euroopan unionin toimille kaupan alalla. Bent Lange haluaisi esittää kysymyksen. I think one... Yksi syistä sille, että asiassa ei oikein edetä, jäsenmaiden tilanteeseen. Ehkä voisitte hieman kertoa tästä asiasta jäsenmaiden näkemyksistä ja jäsenmaiden osallistumisesta, aktiivisuudesta Genevessä, siitä, miten tässä prosessissa on toimittu, jotta saisimme paremman käsityksen ja kuvan siitä, ketkä ovat mukana, mitä asioita painotetaan ja mitä jäsenmaa siis tekee. Maria Arena. Maria Arena. Ähm, oui, moi je soutiens tout ce qui est... Minä tuen Judin puheenvuoroa. Olemme esittäneet komissiolle kysymyksen siitä, miten EUn jäsenvaltioissa tuetaan tämän tyyppistä toimintaa. Eli sellaista sopimusta, joka olisi pakollinen, sito, sitova, velvoittava kansainvälisesti. Emme ole tähän kysymykseen koskaan saaneet vastausta saisimmeko tänään, tänään vastauksen siitä, onko tukea tällaiselle hankkeelle? Jude puhui siitä, että Euroopan parlamentissa kyllä tukea on löytynyt yli rajojen, esimerkiksi päätöslauselmassa, ja silloin kun olemme puhuneet due diligenceista ja äänestäneet siitä, Meillähän on komission alkuperäinen ehdotus ja sitten olemme loppujen lopuksi hyväksyneet äänestyksessä pakollisen sitovan välineen. Parlamentin kanta on hyvin selkeä. Komission ehdotus oli sellainen, joka pohjautui vapaaehtoisuudelle. Me olemme pitäneet parempana sitovia toimia ja tämä kanta todennäköisesti toivottavasti hyväksytään sitten kolmikannassa on hyvin tärkeää, että saisimme tietoa myös jäsenvaltioiden näkemyksistä, jotta voimme käydä jäsenvaltioissa kampanjaa niin, että tässä ei puhuta ikään kuin kahdella äänellä. Toiset sanovat, että haluavat puolustaa kansalaisia ja toiset taas toimivat äh, konkreettisesti tähän suuntaan niin, että saisimme kansainvälisen sopimuksen. Lola Sanchez. Lola Sanchez. Gracias. Kiitos, Linda. Euroopan unioni ja yritysvastuun käyttöön ottaminen on tarina, johon liittyy tämmöinen loputon umpikuja. Minä koen, että olen kyvytön to, silloin, kun vain täytön päätösoman toisen jälkeen ja pyytään yhä todestaan sitä, että Euroopan unioni tuki sitä prosessia. Ja etenkin kun hyväksyttiin päätösloma, joka oli niin tärkeä, kuten se, joka hyväksyttiin 4. lokakuuta, me siitä olemme edelleenkin samassa tilanteessa kuin vuosi sitten. Euroopan unionia ja uhrit eh, eivät koe olevansa pelkästään voimattomia, katsovat, että he ovat myöskin turhautuneita ja aivan oikeutetusti syytyvät Euroopan unionin siitä, että sillä ei ole sitä halua toimia. Näyttää siltä, että me teemme paljon vähemmän kuin jopa Trumpin Yhdysvallat. Ja nyt Euroopan unionin täytyy pystyä sillä on kyky toimia ja saada aikaan sellainen prosessi, jolla saadaan aikaan sitovat oikeudelliset puitteet, joka koskee yrityksiä ja ihmisoikeuksia. Genevessä sen osalta hyväksyttiin parlamentin päätösosma, jossa on hyvin konkreettisia ehdotuksia, joita Euroopan parlamentin unioni voisi ottaa esille mutta emme ole kuulleet mitään ennakoivaa ehdotusta tehdyn Euroopan unionin taholta. On tietysti kysymyksiä tässä prosessissa, joita voidaan parantaa, on myöskin asioita, jotka eivät mielletä minua siinä, mikä on tämä prosessin muoto, mutta on kovin surullista se, että Euroopan unioni Genevessä ei ole se tekijä, joka veisi asiaa eteenpäin on sen lisäksi, että kriteerejä sellaisia se on olemassa sopimuksessa, pitäisi kun saada kuulla siitä, mitä voisi olla kunnianhimoisempia tavoitteita. Eli me tarvitsemme että selkeä väline, joka ottaisi ensisijaisena esille ihmisoikeudet, jotka menisivät kaikkien muiden velvoitteiden edelle, mikä olisi hyvin tärkeää ja hyvin välttämätöntä. Tämä kaikki on tässä päätösmassa, jonka parlamentti hyväksyi 4. lokakuuta. Kun katsoo sitä, mikä rooli meillä on Genevessä, en minä tunnista siitä sitä Euroopan, johon uskon ja johon niin moni ihminen edelleenkin uskoo. Euroopan unioni, joka syntyy ihmisoikeuksien perustalta, mutta joka perustuu hyvälle vapaaehtoisella kuitenkin, mutta tämä johtaa kuitenkin siihen, että nyt kaikki perustuu pelkästään yritysten hyvälle tahdolle. Tämä on sellainen Eurooppa, jota monet ihmiset eivät enää tunnista. Tuletteko jatkamaan Genevessä niin, että päästään eteenpäin? Vähän tai haluatteko, että tämä johtaa siihen, että tämä koko prosessi kaatuu siksi, että niin tärkeä kuin blokki kuin Euroopan unioni ei toimi, vai tuleeko sitä, että vapaaehtoiset jäsenvaltiot tulevat sitten itse vaan vapaaehtoisesti puhumaan tästä asiasta? Kiitos Lola. 12.30 tulkaus päättyy. Minun täytyy poistua ja niin myös yhteispuheenjohtajan. Eli puhukaa hyvin lyhyesti, jos haluatte, että komissiolla on vielä aikaa vastata. Heidi Hautala ja Madam Mime. Yeah, I don't have, yeah. and then, uh, Ikävä kyllä nimi meni ohi, mutta aivan lyhyesti. New um, well, I, uh, I would like to hear... Haluaisin kuulla vielä enemmänkin siitä, missä EUlla näyttää olevan näkemysero sen suhteen, mitä tähän niin sanottuun nolla luonnokseen on kirjattu ja miten EU pyrkii vaikuttamaan näihin seikkoihin. Tärkein seikka on tämän niin sanotun sopimuksen soveltamisala. EUn mielestä, ja tähän voin yhtyä, sen tulisi päteä kaikkiin yrityksiin, ei ainoastaan äh, monikansallisiin yrityksiin. Globaalit arvoketjut ovat hyvin monimutkaisia ja mukana on kaikenlaisia yrityksiä. Onko EU pohtinut sitä, että sillä voisi olla painavampi ääni näissä kansainvälisissä neuvotteluissa, jos se ryhtyisi täytäntöönpanemaan YK suuntaviivoja paremmin myös tällä EU:ssa. Meillä ei ole vieläkään EUn toimintasuunnitelmaa liiketoiminnasta ja ihmisoikeuksista. Sitten edustaja Minör ja sitten eh, edustaja Görens. Tässä ei ole ilmeisesti hollannin tulkkausta, eli improvisoin vähän tästä tekstin pohjalta. On varsin mielenkiintoista, että puhutaan sitovasta välineestä, kun halutaan säilyttää ja noudattaa ihmisoikeuksia yritysten toiminnassa. <laughs> Onpa tämä nyt hankala englanniksi. Siis tällaisessa liikemaailmassa Euroopan parlamentin päätöslauselman tervetullut. Ja olin toivonut, että ulkoisuushallinto olisi hyödyntänyt sitä mm, vähän paremmin omassa kannanotossaan. Syy sille, miksi sopimus on niin tärkeä, johtuu siitä, että rajat ylittävä yhteistyö ei lähde liikkeelle kansallisista laista. Ja se seuraa tietysti talouden globalisoitumisesta ja monikansalliset tekevät kaikkensa, jotta ei tarvitse noudattaa kansallista lainsäädäntöä. On esimerkkejä yrityksistä, Eh, jotka käyttävät vaikka mitä eh, keinoja ja jippoja, eh, jotta ne ei tarvitse joutua tilille pahoistakaan ihmisoikeusloukkauksista. Ja on todella huono asia, jos nyt EU e vesittää esityksen, joka liittyisi myös kansallisiin yrityksiin. Kannattaa muistaa, että tämä ei ole avaimena, kun puhutaan kansainvälisestä sopimuksesta, eikä myöskään syynä sille, miksi tarvitaan sitova eh, esitys. On valiteltavaa, että esimerkiksi eivät käyttäneet omaa puheenvuoroa, koska monet kansallisista aloitteista olisivat todella eh, tuen ansanneet. Kiitos. Varmaankin olisitte voinut silti puhua hollantia, uskon näin. No niin, aivan lyhyesti, Charles Görens. Kolme seikkaa aivan lyhyesti. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Maria Arena sanoi ja muutkin puhujat. Kyse on jäsenvaltioiden surkeasta asenteesta, ainakin osan jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot tässä äh, jumittavat. Se on sanottava aivan selvästi. Ja tämä on ikävää. Näinä aikoina Trump haluaa torpata monenvälisen järjestelmän. Euroopan unionin pitäisi pitää kiinni monenvälisyydestä ja ennen kaikkea tässä kysymyksessä näillä aloilla. No sitten ulkosuhdehallinto. Tämä keskusteluhan täytyy nostaa esille myös OECDn tasolla. Tässä meillä on myös OECDn suuntaviivoja. Eli mikä on keskustelujen tilanne tällä tasolla? Siellähän kaikki teollisuusmaat, kaikki rikkaat maat kokoontuvat ja jos siellä hyväksytään toimia, niin sitten katettaisiin kuka, kutakuinkin koko kysymys. Ulkosuhdehallinto, olkaa hyvä. Paljon kysymyksiä. Paljon kysymyksiä yritän vastata parhaan taitoni mukaan. Joten ensinnäkin olen täysin yhtä mieltä siitä, että me olemme ihmisoikeuksien taistelijoita ja se on asioita, me olemme edelleenkin jatkaimme asiasta kyseenalaiseksi. Miksi emme sitten olleet mukana prosessissa? Olemme olleet mukana prosessissa aiemmillakin kerralla, mutta emme ole mukana täysin siinä ja tämä syy mainittiin, meillä ei ole toimivaltuutusta tähän, joten neuvottelujen käyminen ilman mandaattia on mahdotonta. Olemme ottaneet esille huolenaiheemme, ne ovat tunnettuja, olen toistanut ne. Ja miksi me emme pelkästään halua keskittyä kansainvälisiin toimiin, vaan myöskin kotimaisiin toimiin. Se merkitsee, että haluamme saada aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet, jos halutaan välttää sitä, että katettaisiin osa yritystoiminnasta, se merkitsee sitä, että ei luoda yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia, mikä on jäsenvaltioiden tilanne mitä jäsenet olivat yhtä mieltä mikä on EUn kanta, mutta ei pidä olla liian kriittisiä, koska olemme tulleet yksimielisen kantaan, joka on se, että me puuttuisimme asiaan alussa ja sitten selkeäksi, mikä on meidän kantamme ja miten, mistä odotamme tämän prosessin johtavan. Jäsenvaltioiden os, odotamme tukevan tätä kantaa ja meillä oli siis tällainen Euroopan unionin ääni tämän tuloksen aikaansaamiseksi. Eh, eh, when I did ask what... Kun kysyin, mikä on arvio Euroopan parlamentissa, se ei ollut sitä, mikä oli Euroopan parlamentin päätösasema 4. lokakuuta. Olen lukenut sen todellakin. Olen sitä pidetty arvossa. Kysymykseni kuuluikin, että nyt kun tällainen tilanne on ollut. Kysyn, onko nähty edistystä. Mitä me seuraavaksi sitten teemme? Aikataulu. Kuten sanoin, me olemme Tulkit voivat nyt päättää ja kokousjat englanniksi.